Il Presidente. Eh, buon pomeriggio a tutti. Hyvää iltapäivää kaikille. Istunto jatkuu. Teillä on käytössänne eilisen kokouksen pöytäkirja. Onko siihen huomautettavaa? Ei näyttäisi olevan, joten pöytäkirja on hyväksytty. Esityslistalla on nyt yhteiskeskustelu.